Niistä ne ovat kaikki luonnoltaan omalaatuisia. Niillä on oma ongelmatiikkansa. Tämä Slovenian rajakysymys, se on lähes ratkaistu. Se oli kahdenkeskeinen kysymys. se valtio sen otti esille, mikä johti Kroatian jäsenyysneuvotteluiden jumiutumiseen. Kyproksen tapauksessa – päätökset, jossa vaaditaan Ankara-protokollaan täytäntöönpanoa kokonaisuudessaan. EU on tehnyt tämän päätöksen yksimielisesti. 27 ja va silloin 25 ja valtiota syyskuussa 2005. Tämä edelsi ja oli ennakkoehto neuvottelujen avaamiseksi Turkin kanssa. Tämä ei de facto ole kahdenkeskeinen kysymys, vaan eurooppalainen kysymys, joka tämä Euroopan unioni puoltaa. Rafajan, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Minä ajattelin, että minä olen konferenssissa. Kysymyksen liittyen viisumin liberalisointiin on äärimmäisen relevantti. Ja haluaisin selkeyttää Bosnia-Herzegovina – saa viisumivapaan matkustusoikeuden silloin, kun maa täyttää EUn ehdot. Mutta biometristen passien myöntäminen on alkanut nyt vasta lokakuussa. Me teimme suosituksemme heinäkuussa. Silloin on yhtään biometristä passia vielä Bosnia-Herzegovinassa. Nyt maa on kiihdyttänyt valmisteluitaan saanut merkittävää kannusten sisäiseen turvallisuuteen, rajavalvontaan, biometrisiin passeihin liittyen. Nyt kriittistä on täytäntöön panna näitä lakeja ja EU-sääntöjä. Pointti viime viikolla tällä viikolla Camp Butmerissä on, voimmeko kiihdyttää Bosnia-Herzegovinan viisumivapaata matkustamista. Koska maassa tarvitaan toimivampi valtio, tehokkaampi päätöksentekomekanismi, ja silloin kun sillä on se, se kykenee kiihdyttämään ehtojen täyttämistä, ja mukaan lukien sitten viisumivapaus. Mutta on erittäin tärkeää että tämä maa, joka on 90-luvulla paljon kärsinyt. on se tärkeää, että se siirtyisi eteenpäin ja sen kansalaisyhteiskunta aidosti eurooppalaistuisi ja viisumivapaa matkustaminen on tärkeää. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Tämä puheenvuoronne oli erittäin hyödyllinen ja kiinnostava. Me kävimme dynaamista vuoropuhelua. Haluaisin kiittää myös puheenvuoron käyttäneitä puhe- kollegoita 19. lokakuuta syyskuuta Strasbourgissa kokoonnumme seuraavan kerran puoli seitsemältä. Kiitoksia. Arvoisat kollegat, aloitamme ihmisoikeusalivaliokunnan kokouksen. Pyydän, että te istuudutte paikoillenne ja, ja rauhoitutte. Siis koitamme tässä aloittaa ihmisoikeusalivaliokunnan kokousta. Ja olen pahoillani siitä, että kokous on myöhässä. Se johtuu siitä, että ulkoasianvaliokunnalla oli niin mielenkiintoisia keskusteluja komissaari Rehnin kanssa Länsi-Balkanin edistymisestä. Ja jos voimme sitten avata kokouksen. Voimmeko käsitellä esityslistaa? Esityslistalla nyt suurin muutos on se, että, että kohta neljä eh, jää valitettavasti pois ja se liittyy siihen, että meidän oli tarkoitus eh, käydä keskustelua ja kuulla eh, YK on ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaa. Hän oli hyvin valmis tulemaan tänne mutta hänellä on erittäin tärkeä niin kuin pikaisesti järjestetty kokous Genevessä, koska ihmisoikeusneuvosto keskustelee siitä, miten tulisi toimia Goldstonein raportin suhteen. Ja meidän sihteeristömme on ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajan yhteydessä, jotta saamme hänet tänne mahdollisimman pian. Mahdollisesti yritämme marraskuuta. Ja ehkä on mainittava, että tämä jatkuva erimielisyys siitä, mitä Goldstonein raportille tehdään, niin sitä on siis käsitelty ihmisoikeusneuvostossa, mutta siellä on käsitelty monia muitakin asioita viime aikoina. Myanmarin tilannetta, Hondurasia, Sudania ja EU on, on saanut näissä asioissa omat kantansa läpi ja vielä mitä tulee tuomari Goldstone, niin, niin, niin jäsenten on, on, hyvä tietää, että, että hänet tullaan kutsumaan ulkoasianvaliokunnan kokoukseen kuultavaksi sen mukaan, miten hän on ylipäätänsä saatavissa tänne parlamenttiin. Eli siis ulkoasianvaliokunta yrittää saada herra Goldstonein. Haluaisin myös mainita, että, että eräillä meistä on ollut erittäin miellyttävä tilaisuus keskustella YK eh, ihmisoikeuskomissaari Rova Pilein kanssa, koska hän oli vierailulla täällä Brysselissä siitä syystä, että, että eh, ihmisoikeuskomissaari avaa täällä Brysselissä oman eh, Euroopan toimiston. Ja todellakin oli miellyttävää, että monet meistä saivat mahdollisuuden tavata hänet. Mainitsen, että, että meillä oli keskustelu, johon osallistui rouva Andrikiine, herra Howitt, rouva Lohbiiler. Ja tällä tavalla useimmat ryhmät saivat myös kosketuksen häneen ja tulemme varmasti olemaan paljon yhteistyössä eh, ihmisoikeuskomissaarin kanssa. Muun muassa kävimme mielenkiintoisia keskusteluja siitä, miten tärkeää on, että Euroopan unioni itse toimii esimerkillisesti ihmisoikeusasioissa, koska vain sillä tavalla voi sitten näyttää esimerkkiä muille. Ja Eurooppa on tärkeä esimerkki muulle maailmalle. No, sitten muista asioista niin haluaisin mainita, että ähm, täällä meillä on vieraana nigerialainen senaattori Bassi Eva Henshaw, joka on täällä Brysselissä ähm, kansainvälisen rikostuomioistuimen presidentin seurueessa. Ja senaattori on äh, Parliamentarians for Global Action järjestön puheenjohtaja se on hyvin tärkeä kansainvälinen parlamentaarinen yhdysside, johon moni meistä kuuluu ja todellakin on miellyttävää, että voin antaa senaattorille puheenvuoron kohdassa kuusi. Nyt sitten kysyisin, että voidaanko esityslista näillä muutoksilla hyväksyä. Näin tehty. Sitten edellisen kokouksen pöytäkirja kohdassa 2, syyskuuta. Voidaanko hyväksyä? hyväksytty. Sitten joitakin vielä puheenjohtajan ilmoituksia. Presidentti Busek, siis puhemies Busek, on äh, antanut lausunnon Euroopan äh, kuolin, äh, tuon kuolemantuomion vastaisen päivän johdosta. Tämä päivähän pidetään 10. 10. päivä lokakuuta. Ja tämä hänen lausuntonsa on lähetetty jäsenille. Ja Siinä lausunnossa puhemies Busek totesi, että Valko-Venäjä on tällä hetkellä ainoa Euroopan valtio, joka soveltaa kuolemantuomiota. Hän myös otti esiin sen, että kuinka tärkeää on, on viettää lasten oikeuksien 20-vuotisjuhlaa ja, ja otti esille sen, että maailmassa edelleen alaikäisiä, siis lapsia, teloitetaan. Ja ää, äh, nyt on tullut myös meille täällä surullinen viesti siitä, että yksi nuorista pojista, jotka puhemiehen lausunnossa erityisesti oli mainittu, nimittäin iranilainen Benud Shoaji, niin hänet on teloitettu sunnuntaina. Ja tällaista vastaan meidän tietysti täytyy toimia kaikin voimin. Kiinan suhteen, jota seuraamme tarkkaan, olemme saaneet julkisuudessa lukea, että kuusi uiguria on tuomittu kuolemaan hyvin eh, hätäisissä oikeudenkäynnissä, jotka on pidetty tällä viikolla eh, Urumqissa. Ja EUn eh, e jäsenvaltiot ovat pitäneet mahdollisuutta olla tarkkailijoina tällaisissa oikeudenkäynnissä, mutta itse asiassa jäsenmaita ei ole edes informoitu siitä, missä nämä oikeudenkäynnit pidettiin. Ähm, sitten meillä on täällä parlamentissa tärkeä mietintö, joka koskee äh, ulkosuhdepalvelua, joka siis asetetaan Lissabonin sopimuksen nojalla. Ja äh, ensi maanantaina AFET hyväksyy lausuntonsa tähän asiaan äh, ja haluaisin vain kertoa, että koska DRUA-alivaliokunnalla ei ollut mahdollista käsitellä tätä asiaa kiireisen aikataulun takia, niin, niin on olemassa muutosehdotuksia, joiden tekijät ovat Rova Lohbiller ja Rova Hautala, ja jotka ovat halunneet korostaa tässä ulkosuhde ähm, palvelun mietinnössä sitä, että ihmisoikeudet pitäisi valtavirtaistaa äh, koko tämän ulkosuhdepalvelun toimintaan ja varmasti Rova Lohbiller ja minä pyydämme teidän tukeanne, että, että voitte olla paikalla äänestämässä näiden puolesta. Uskon, että ne vastaavat DROA-alivaliokunnan näkemyksiä. Äh, sitten äh, demokratiakonsensus on aihe, jossa me yhdessä kehitysvaliokunnan ja ulkoasianvaliokunnan kanssa olemme esittäneet suullisen kysymyksen, äh, jota, johon kuuluu myös keskustelu täysistunnossa ja näyttää siltä, että tämä keskustelu tästä suullisesta kysymyksestä liittyen demokratiatukeen pidettäisiin marraskuun istunnossa. Yritimme saada sen agendalle ensi viikolla Strasbourgiin, mutta se ei onnistunut. Se nimittäin olisi ollut erittäin hyödyllinen ajankohta, koska olisimme sillä tavalla voineet vaikuttaa yleisten asioiden neuvoston käsittelyyn, joka on aivan pian ja sihteeristö on laatinut ehdotuksen resoluutioksi, joka voisi olla jonkinlainen pohjaehdotus poliittisille ryhmille, kun ne neuvottelevat aikanaan tästä päätöslauselmaehdotuksesta. Mutta vielä ei ole aivan lopullisesti selvää ilmeisesti, milloin tämä keskustelu käydään, että olkaa valppaina. Sitten viimeinen asia, jonka haluaisin ottaa puheeksi, on, on se, että liittyy Uzbekistaniin EUn ulkoministerien on määrä käsitellä ähm, Uzbekistanin asevientikieltoa 26. ja 27. lokakuuta yleisten asioiden neuvostossa. Ja tämä asevientikielto on äh, osa äh, sanktioita, jotka EU on asettanut vuonna 2005 ähm, johtuen tästä äh, satojen ihmisten surmaamisesta Andijanissa. Me muistamme kaikki nämä Andijanin levottomuudet ja kuinka sivilejä siellä tapettiin, jotka osoittivat mieltään. Ja silloin Euroopan unioni pyysi riippumatonta kansainvälistä selvitystä näihin tapahtumiin. Ja huolimatta siitä, että näistä pyynnöistä huolimatta Uzbekistanin viranomaiset eivät tätä missään nimessä halunneet hyväksyä eikä sellaista tutkimusta suoritettu, niin tämä kielto, tämä viisumikielto jo niin kuin, saatettiin voimasta lokakuussa 2008. Siis ulkoasianneuvosto teki asiassa päätöksen, että viisumikielosta luovutaan lokakuussa 2008. Valitettavasti neuvosto ei maininnut Andisanin tapahtumia ollenkaan päätöksissään, vaan pelkästään lausui jotakin positiivista siitä, miten asiat olivat kehittyneet parempaan suuntaan. Mutta täällä Euroopan parlamentissa nyt emme varmasti voi niellä tätä aivan sellaisenaan, koska tiedämme, että Uzbekistanin ihmisoikeustilanne on erittäin huolestuttava. Yksi huolenaihe on esimerkiksi lapsityövoiman käyttö ihmisoikeuspuolustajien tilanne ja ilmaisunvapaus. Ja sen takia pyytäisin, että te arvoisat kollegat seuraatte tätä asiaa hyvin tarkoin ja voimme ehkä keskustella siitä, että millä tavalla meidän pitäisi valiokuntana suhtautua tähän tilanteeseen. Ja kysyisin, että halutaanko tästä käydä nyt keskustelua. Rouva Lohbiler. Yeah, thank you for giving me the floor. Niin, kiitos, että sain puheenvuoron. Otan tämän esille, koska 26. ja 27. lokakuuta Euroopan ulkoministerit päättävät poistavat asevietikiellon Uzbekistaniin ja tämä varmasti ehkäisisi eh, jatkotutkimukset, jotka olisivat puolueettomat ja kansainväliset tästä Andijanin eh, verilöylystä. Jos tiedätte, mitä tämä tarkoittaa näille uhreille ja heidän omaisilleen, ja tällä tavoin tämä on myös isku vasten kasvoja Uzbekistanin ihmisoikeuspuolustajille, jos eh, Euroopan unioni lähettää tällaisen viestin, että oikeastaan he eivät ota kovinkaan vakavasti näitä ihmisoikeusvaateita, joita meillä on. Joten meidän on otettava tämä asia esille erityisesti oman hallitukseni kanssa, Saksan hallituksen kanssa, koska he eivät ilmeisesti äh, halua äänestää äh, mukana muiden kanssa tämän asevientikielon ylläpitämiseksi, joten pyytäisin, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ehkä lähettäisivät äh, kirjeen herra bildtille ja olisivat tiukkoina sen suhteen, että ihmisoikeustilanne ei ole siellä parantunut ja että on käyty keskustelua Andijanin verilöylystä, mutta silti nämä e- eivät ole olleet ähm, puolueettomia ja kattavia tutkimuksia. Kiitoksia. Kiitos Rouva Lohbiler. Haluaisin antaa nyt puheenvuoron herra Howittille. Richard Howitt, olkaa hyvä. Thank you, President. To general points. Kiitos. Kaksi yleistä asiaa puheenjohtajan ilmoituksiin. Ensinnäkin pidän hyvänä sitä, että meillä on tällainen järkevä eh, järjestely ulkoasioiden valiokunnan kanssa niin, että nämä kokoukset eivät mene päällekkäin, kuten aikaisemmin, mikä oli todella ikävää. Tämä on todella järkevää, että tällä tavalla toimitaan. Välillä eh, meidän pitää ehkäpä vaatia, että meidän asiamme käsitellään ensin, mutta tärkeää on, että tämä menee tällä tavalla peräkkäin. Toisekseen olen ehkä väärässä, mutta se mitä minä tiedän demokratisointi kysymyksistä, niistä käsiteltäisiin tiistaina Strasbourgissa, mutta ehkäpä teillä on enemmän ajankohtaista informaatiota. Esityslistahan äh, viedään, tai sitä päätetään tänä iltapäivänä. Mutta meidän pitää olla valmiita toimimaan erittäin nopeasti, koska meidän pitää tehdä yhteistyötä päätöslauselman kanssa. Joten jos näin on tilanne, niin silloin meidän täytyy toimia nopeasti. Kiitos herra Hauit. Siis ähm, todellakin käsitykseni mukaan ryhmien puheenjohtajat tekevät tänään päätöksen siitä, milloin tämä ähm, demokratiatukikysymys käsitellään täysistunnossa. Ja, ja sehän on oikeastaan oikein hyvä uutinen, jos on näin, että esimerkiksi ryhmien pääsihteerit olisivat valmiit esittämään puheenjohtajille, että, että se on ensi viikolla tiistaina. Eli kiitos tästä varoituksesta. Eli, eli olkaamme sitten valppaana. Mutta nyt varmaankin vielä tästä Uzbekistanista. Rova Jegle, olkaa hyvä. Vielen Dank, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Niin kyllä Uzbekistanista. Minä olen kymmenen vuotta jo ollut Uzbekistan valtuuskunnan jäsen. Nyt vuoden ajan minulla ei ole ollut kuitenkaan mahdollisuutta käydä maassa, mutta tunnen maan varsin hyvin. Ja haluaisin vain huomauttaa, että kaikessa siinä, mitä me teemme, meidän on huomioitava edistysaskeleita maa tosiaan tekee, jos tunnette siellä oikeusasiamiehen, joka siellä tekee varsin vapaata työtä. Jos tunnette tämän naisen, niin voi olla ainoastaan sitä mieltä, että häntä on vahvistettava hänen valtuuksiaan, jotta muut asiat saataisiin käsiteltyä. Pyytäisin meitä kaikkia tällaiset kysymykset, kuten murha ja tappo, on murhattu alaikäisiä, on kuolemantuomioita maailmassa, mutta Uzbekistan on luopunut kuolemantuomiosta, joten nämä, tämä maa on edistynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, ehkä vain millimetrejä, mutta kuitenkin edistynyt. Ja meillä on maita, maailmassa, jotka eivät ole edistyneet tämänkään vertaa, myös Euroopassa, esimerkiksi valko -Venäjä. Joten pyytäisin, että asioita tarkastellaan harkiten ja tuetaan myönteisiä kehityssuuntauksia. Kiitoksia. Kiitos Rouva Jegle. Oikeastaan haluaisin ehdottaa sen, mitä Rouva Lohbiler jo totesikin, että, että ehkä varapuheenjohtajan kanssa voisimme pyytää ulkoministeri Biltiltä pientä tapaamista ensi viikolla Strasbourgissa ja voisimme kutsua sinne kiinnostuneita alivaliokunnan jäseniä, varmaan Rouva Jegleä ja Rouva Lohbilleria tämä ainakin kiinnostaa, niin voisimme saada kuvan siitä tilanteesta, että onko tämä toimenpide oikea-aikainen ja onko se perusteltu ja onko se suhteessa kaikkeen muuhun asevientipolitiikkaan, mitä Euroopan unioni harrastaa. Että voimmeko tehdä näin? Huomaan, että kukaan ei ainakaan ole eri mieltä. Et teemme sitten niin, että herra Zibin kanssa me koetamme järjestää tapaamisen Eh, kiitos tästä. No niin, sitten arvoisat kollegat, päivän pääaihe, jolle on enemmän aikaa johtuen siitä, että me emme tänne saaneetkaan ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaa. Ja tämä on tämä erittäin tärkeä ja, ja meille voisin sanoa niin kuin rakas ja läheinen asia, eli e- Euroopan unionin eh, taloudellinen rahoitusväline demokratia ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Ja on tultu siihen vaiheeseen, että komissio käsittelee tämän rahoitusinstrumentin tämmöistä niin kuin väliraporttia, esittelee sen meille ja, ja ymmärrän, että komissiossa on käynnissä parhaillaan kaikkien muidenkin vastaavan tyyppisten rahoitusinstrumenttien tällainen välitarkastelu. Meillä on täällä paikalla komissiosta EuropeAidin johtaja Aristotelis Buratsis – ja sitten meillä on, on ihmisoike- komission ulkosuhdeosaston ihmisoikeusyksikön päällikkö Rolf Tiemans. Ja sitten olemme nyt, kun meillä on enemmän aikaa, niin meillä oli mahdollisuus kutsua myös kansalaisjärjestöjen edustajia paikalle ja kutsuimme sitten tänne rouva Leonor Rebassan, joka koordinoi ihmisoikeus- ja demokratiaverkoston eh, työryhmää, joka nimenomaan työskentelee tämän rahoitusinstrumentin parissa. Ja toinen eh, kansalaisjärjestö vieraamme on Rova Aleksandra Makarov Concord-järjestöstä, joka on siis kehitysjärjestöjen yhteistyöverkosto, eh, jonka erässä tilaisuudessa eilen olin keskustelemassa kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta ja koherenssista. Ja hän on varapuheenjohtaja tällaisessa eh, työryhmässä, joka käsittelee eh, kehitys- ja, ja, ja hätäapua. Eli nyt voisimme ensimmäiseksi varmasti kuulla komissiota ja pyytäisin herra Buratsista tekemään lyhyen eh, katsauksen Europe Aidin puolesta tähän rahoitusinstrumenttiin ja tässä olisi tarkoitus nyt e-, etupäässä keskustella siitä, mitä sillä on saavutettu ja mitä suunnitelmia komissiolla on tällä hetkellä. Ja sitten sen jälkeen haluaisin antaa Rolf Tiemansille puheenvuoron, ja hän ehkä sitten pikemminkin puhuisi siitä, että minkälaisia strategisia ajatuksia komissiolla on kaudelle 2011-2013 tämän, tämän instrumentin suhteen ja sitten otamme mukaan kansalaisjärjestöt. Eli herra Muratsis, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um, in your introduction you said that Europe... Kiitos puheenjohtaja. Alustuksessa sanoitte, että Euroopan pitäisi ihmisoikeuksien saralla olla paikka tarkalla ja näkyvissä ja voin kyllä sanoa teille, että komissio yrittää toteuttaa tämän. Vuodesta 2006 meillä on eurooppalainen ihmisoikeus- ja demokratiaväline, joka on itse asiassa eurooppalaisen ihmisoikeus- ja demokratia-aloitteen seuraaja. Ja se on rahoitusväline, jonka mukais, mukaisesti yhteisö antaa maailmanlaajuista tukea demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Ja kolmannet maat siis tällä välineellä on 1,1 miljardin budjetti ajanjaksolla 2007-2013. Jos me hyväksymme tähän mukaan valitarkkailumatkat, niin vuosibudjetti on noin 115 miljoonaa. Ihmisoikeus- ja demokratia välinä takaa auttaa demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista ja niiden kunnioittamista maailmanlaajuisesti. Tämän välineen alainen rahoitus tulee yhteisön avun lisäksi, jota annetaan kahdenvälisestä yhteistyöstä. Tämä väline pystyy toimimaan riippumattomasti ilman, että tarvitaan hallitusten tuki sille. Ja siksi me voimme keskittyä arkaluontoisiin poliittisiin kysymyksiin ja yhteistyöhön paikallisen kansalais- paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa, joiden täytyy olla riippumattomia julkisista viranomaisista. Euroopan unionin demokratia- ja ihmisoikeusväline voi sen takia olla myös aktiivinen sellaisissa maissa, joita voitaisiin kuvailla vaikeiksi kumppaneiksi, jossa perusvapaudet ovat erityisesti vaarassa ja joissa maantieteelliset ohjelmat saattavat kohdata esteitä. Tällä välineellä katetaan kansainväliset kumppanuudet kansainvälisten järjestöjen kanssa, joilla edistetään demokratian luomista. Siinä käsitellään kysymyksiä kuten oikeusvaltioperiaate, kansainvälinen oikeus ja perusvapauksien edistäminen muun muassa. Tähän mennessä yli sata ehdotusta on saatu valtuuskunnilta ja muilta ja tämä, tästä on syntynyt noin 400 hanketta maailmanlaajuisesti. Näistä yli 300 on paikallisia kansalaisyhteiskunnan hankkeita 70 eri maassa hankkeita, joita EC-valtuuskunnat eh, e hoitavat paikan päällä. Muut ovat kansainvälisiä hankkeita, joissa eh, käsitellään ihmisoikeuskysymykset, jotka ovat strategisesti merkityksellisiä EUlle, kuten esimerkiksi ihmisoikeudet ja perusvapaudet alueilla ja maissa, joissa nämä ovat erityisesti vaarassa. Siellä meillä on 27 käynnissä olevaa hanketta ja 19 hanketta on valmistelussa. Öm kuolemantuomion vastainen taistelu. Me, siinä meillä on kahdeksan käynnissä olevaa hanketta ja viisi ö, suunnitteilla. Kidutus meillä on seitsemän hanketta, joita Brysselin päätoimisto hoitaa ja 25, joita hoitavat paikan päällä valtuuskunnat. Ja sitten meillä on ihmisoikeuksien puolustajat. Meillä on 11 suurta hanketta, jossa, jolla on tukimekanismeja ja mahdollisuus saada uudelleen rahoitusta ja lisäksi maailmanlaajuinen kansalaisyhteiskuntahanke, jolla tuetaan kansainvälistä rikosoikeustuomioistuinta ja siihen liittyy viisi hanketta. Vuonna 2009 me olemme saaneet uusia hankeehdotuksia. Hankeehdotuksia saa lähettää jatkuvasti ja näillä halutaan vahvistaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia niissä maissa, joissa riski on suuri. Seuraavat määräajat ovat lokakuu 30. ja huhtikuu 2010. Ja tänään päättyy hankkeille määräaika, joka tarkoitus on tukea EUn kidutusten vastaisia suuntaviivoja kansalaisyhteiskuntakampanjat, joiden tarkoituksena on vahvistaa kansainvälistä rikosoikeustuomioistuinta. Tämä määräaika on lokakuun lopussa. Yksi alueellinen ihmisoikeuksia ja demokratian äh, yliopistokoulutusohjelma EUn ulkopuolella, joka alkaa joulukuussa. Ja, ja hanke liittyen EUn suuntaviivoihin ihmisoikeuksien äh, puolustajien suhteen, niin se on vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 2007-2010 vuoden hankkeet saamme käsiteltyä ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Eurooppalainen ihmisoikeus- ja väline sillä on myös kumppanuuksia kansainvälisten järjestöjen kanssa, joilla edistetään demokratian luomista, käsitellen sellaisia kysymyksiä kuten perusvapaudet, oikeusvaltioperiaate ja muut. Ja tällä saralla on noin 20 tointa strategisten kumppanien kanssa YK on ihmisoikeuskomissaarin toimiston kanssa esimerkiksi tai kansainvälisen rikosoikeustuomioistuimen tai Euroopan neuvoston kanssa. Me tuemme myös ihmisoikeus- ja demokratia masterohjelmaa ja YK on fellowship-ohjelmaa, samoin kuin muuta, muita koulutus- ja tutkimustoimia, joilla edistetään ihmisoikeuksia ja demokratisoitumista – Tässä meillä on kaksi ähm, apurahaa ja neljä master-ohjelmaa mm, saa myös tukea Balkanilla, Latinalaisessa Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Aasian Tyynemeren alueella. EUn vaalitarkkailumissioita myöskin järjestetään tämän välineen avulla. Ne ovat erityisosa, koska ne ovat osa EUn ulkopolitiikan välineitä. Siksi vaalitarkkailumission johtaja valitaan Euroopan parlamentista, ulkoasiainvaliokunnasta tai kehitysvaliokunnasta ja jäsenvaltiot lähettävät tarkkailijat. Euroopan tarkkailuvaltuuskuntia suoraan hallinnoidaan Euroopan komissiosta. Näitä toimia tehdään maailmanlaajuisesti, paikallisesti, ja myöskin eri maiden tasolla. Ja eniten rahoitusta on saanut tähän mennessä EUn naapurialueet. Meillä on ollut myös pieniä hankkeita, jotka ovat maakohtaisia tukiohjelmia – joilla halutaan vahvistaa paikallista osallistumista ja helpottaa kansalaisjärjestöjen mukaan pääsyä näillä alueilla. Näin, näiden maahankkeiden ää, hallinnointi on siirretty Brysselistä EU-valtuuskunnille. 77 maata on saanut tukea 2009 ja tämä tulee nousemaan 92 vuonna 2010. Vaalitarkkailutoimet jatkuvat Afganistanissa, Boliviassa, Mosambikissa ja Norsulurannikolla – tämän vuoden viimeisen kolmen kuukauden aikana. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos herra Butrakis. Äh, ja nyt voimme sitten kuulla äh, tähän jatkoksi suoraan äh, Rolf Timansia ulkosuuden pääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pyysitte minua puhumaan erityisesti tulevasta tulevista kolmesta vuodesta 2010-2013. Tietänette, että Euroopan komissio on sitoutunut tekemään uudelleen tarkastuksen vuoteen 2010 mennessä kaikista rahoitusvälineistä myös demokratian ihmisoikeuksien rahoitusavusta. Elokuussa 2007 tämä hyväksyttiin. Mitä tulee tähän rahoitusvälineeseen, niin olemme sitä mieltä, että toimeenpano kausi tälle strategialle on liian lyhyt, jotta saataisiin aikaan merkittäviä muutoksia. Tausta tälle on se, että tämä strategia hyväksyttiin vasta elokuussa 2007. Tehokas toimenpanneminen käynnistyi vasta 2008 loppupuoliskolla, joten meillä on hyvin vähän projekteja, jotka olisi viety päätökseen ja jotka voisivat antaa meille jotain tietoa siitä, miten tehokas tämä 2007 hyväksytty strategia on. Tämän tarkistuksen valmistelun yhteydessä lähetimme konsultin paikan päälle tarkastelemaan tilannetta. Kuten kuulitte, tässä on paljon tällaisia maakohtaisia operaatioita. Itse asiassa suurin osa operaatioista ovat maakohtaisia. Se palaute, mitä me nyt olemme saaneet, on oikeastaan ollut, sen olemme saaneet liian varhain. Konsultit ehdottivat myös, että mietittäisiin uudelleen vuoden 2007 strategian viittä avainaluetta vuodeksi 2010-2013. Ja sen vuoksi komissio aikoi näin tehdä. Tämä merkitsee sitä, että tämän uudelleen tarkastelun yhteydessä sisältöä tullaan itse asiassa muuttamaan aika vähän. Me tulemme esittämään muutaman lisää asian hieman sinne tänne temaattiselta pohjalta. Esimerkiksi lisäksi olemme kuulleet että talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, olemme kuulleet että kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, demokratia- ja ihmisoikeuksien koko kentältä. Joten uudessa strategiassa näette viittauksia muun muassa siihen, että täytyy tukea taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia – poliittisten ja siviilioikeuksien lisäksi. Samoin kuin näitä viittauksia sosiaaliseen vuoropuheluun, jotta voitaisiin sitä kautta edistää rauhan ja, edist, rauhaa ja äh, konfliktin välttämistä. Joten tässä on tällaisia pieniä elementtejä, mitä tänne lisätään mukaan, jotta voisimme huomioida konsultoinnin äh, tulokset. Ainoa ehkäpä tällainen äh, merkittävämpi muutos tulevaisuuden strategiassa liittyy operaatioiden rahoittamiseen, joka merkitsee sitä, että ottaen huomioon kansalaisyhteiskunnan rahoituksen lisääntyneeseen vaatimuksen kolmansissa maissa – niin aiomme kasvattaa hieman näiden maakohtaisten operaatioiden prosenttiosuutta. Me tulemme vähentämään hieman alueellisia operaatioita siitä syystä, että vaatimukset ovat olleet pienempiä ja laadullisestikaan nämä projektit eivät ole olleet niin hyviä kuin niiden tulisi olla. Tulevaisuudessa tulemme ottamaan mukaan myös kaksi uutta EUn ihmisoikeussuuntaviivaa, eli eh, väkivallan vastainen työskentely, naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivallan vastainen työskentely. Ja poistamme eh, tällaiset kiintiöt ja käytämme näitä varoja enemmänkin tällaisiin nimettyihin projekteihin, Joten kaiken kaikkiaan nykyistä strategiaa muutetaan kovin vähän ja toivon siksi, että, että löytäisimme sekä, tai saisimme sekä jäsenvaltiolta että Euroopan parlamentin tuen siinä vaiheessa, kun Euroopan parlamentilla on mahdollisuus kommentoida tätä projek- näitä projekteja. Tämä uudistettu strategia annetaan 14.15. joulukuuta käsiteltäväksi. En ole varma siitä, että tullaanko tämä asiakirja hyväksymään kerralla, mutta joka tapauksessa se lähetetään myös parlamentille nähtäväksi. Sen lisäksi järjestämme konsult konsultaation kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa tästä kyseisestä asiakirjasta ja toivon, että voimme täten sitten saavuttaa tämän aikarajan, jonka komissio on asettanut kaikille, joka on 2010 maaliskuun loppuun mennessä. Joten tässä hieman se aikataulu, jonka puolta työskennellemme. Sitten vielä lopuksi tietänette, että tässä ei ole kysymys ainoastaan strategian uudelleen tarkastelusta, vaan myös asetuksesta, jotka liittyvät näiden operaatioiden rahoittamiseen. Mitä tulee meidän sääntöihimme, jotka hyväksyttiin 2006 joulukuussa, niin tähän tulee vain ihan pieni tekninen sopeutus. johon liittyy ALV-vaatimukset laajennetussa tuessa. Mitään suurempaa tukea, muutoksia komissio ei tule ehdottamaan. Ja teidän komitean saa sitten tämän ALV-ehdotuksen nähtäväkseen samaan aikaan kuin muut asiakirjat. Thank you very much, Mr. Tiemans. So now we have heard from uh, the commission. Kiitoksia, herra Timmans. Nyt olemme kuulleet herra komis- eh, komissiota sekä herra Buratsissa että herra Tiemans. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron kansalaisjärjestöille, jotka ovat tärkeä osa tämän eh, välinen eh, kehittämistä ja myöskin käyttäjän näkökulmasta. Haluaisin kuulla teidän huolenaiheenne ja ymmärrän, että Rova äh, Rebassa on myös antanut äh, komissiolle asiakirjan, jossa käsitellään äh, ihmisoikeus- ja demokratiaverkoston mielipiteitä. Joten annan nyt puheenvuoron Rova Rebassalle. The floor. I, I will start. Kiitoksia puheenjohtaja, että saan puheenvuoron. Minä aion puhua ensin ja edelleen myöhemmin. Minä olen Aleksandra Makarov, puhun Plan Internationalin puolesta. Se on yksi suurimpia lasten kehitysjärjestöjä. Se on Concordin, eh, Concord-perheen jäsen ja nyt Concordin jäsenä puhun täällä tänään. Eh, Concord, jos ette tunne sitä, on eurooppalainen kansalaisjärjestöjen konfederaatio. Eh, siinä on yli 1600 eurooppalaista kansalaisjärjestöä, jotka työskentelevät 27 Euroopan unionin jäsenvaltiossa verkostojen ja kansallisten foorumien kautta, jotka eh, tällä tavoin edustamme tuhansia Euroopan kansalaisia. Me olemme iloisia tästä mahdollisuudesta puhua, eh, kertoa mielipiteemme täällä Euroopan parlamentissa tänään EUn rahoitustuesta ihmisoikeuksien oikeuksille ja demokratian edistämiselle. Mielestäni tämä on askel eteenpäin ähm, strategisempaan ja rakentavampaan vuoropuheluun äh, eu instituutioiden kanssa. On tärkeää, että me ryhdymme myös vuoropuheluun Euroopan parlamentin kanssa, joka valvoo näitä välineitä. Ei vain DV-valiokunta, vaan myös tämä valiokunta, ihmisoikeusvaliokunta, koska meidän mielestä nämä valiokunnat täydentävät toisiaan. DV ja DRUA-valiokunnat täydentävät toisiaan, niin samalla tavoin Concord ja IDR täydentävät toisiaan. Ja se, että Concord ja, ja HIDR on täällä, niin tällä tavoin vahvistamme kansalaisoikeus kansalaisjärjestöjen näkökulmaa. Meillä on laajempi näkemys köyhyyden torjumiseen Mielestäni ihmisoikeus ja kehityskysymykset ovat saman mitalin kaksi puolta. Eh, ihmisoikeusjärjestöt ovat viime aikoina yrittäneet vuoro- valtavirtaista ihmisoikeusnäkemyksiä kehityspolitiikkaan. Meidän mielestämme on tarpeen, että eh, kehitysvälineen ja EIDHRn eh, tavoitteet täydentävät toisiaan ja että niille annetaan samat poliittiset prioriteetit komissiossa. Mm. Me emme kaikki ole samaa mieltä siitä, että ihmisoikeuslähestymistapa on paras kehityspolitiikassa, mutta haluaisin ensinnäkin kommentoida tätä välinettä. Concord on tunnistanut kolme kysymystä, jotka haluaisimme ottaa esille. Ensimmäinen käsittelee konsultointiprosessia. Me huomioimme kyllä sen, että äh, nyt äh, osallistuminen on laajempaa kuin koskaan, erityisesti täällä Brysselissä, ja konsultointiprosessi on parantunut ähm, konsultointivaltuuskuntatasolla, mutta mielestämme se on vielä heikkoa, eikä ole mitään poliittista painostusta valtuuskuntia kohtaan, että niiden pitäisi konsultoida. Mitä tulee äh, Concordin ja sen jäseniin ja konsultointeihin, joita olemme tehneet, niin vastaukset, joita saimme jäseniltämme, osoittivat, että mm, lainkaan minkäänlaista kuulemista ei ollut järjestetty paikallistasolla. Ja olen ottanut myös yhteyttä Planin toimistoihin ja meidän toimistojamme ei oltu kuultu, paitsi Ugandassa ja Ruandassa. En sano, että tällaista kuulemista ei ole laisinkaan tehty, mutta ainakin meidän jäsenemme ja toimistomme eivät tienneet tällaista konsultointiprosessista. Joten kysymykseni on seuraava, ja ehkä olen tässä hiukan provokatiivinen, mutta miten eh, Euroopan komissio voi eh, ottaa vahvistaa paikallisia kansalaisjärjestöjä kysymättä niiltä, mitkä niiden tarpeet ovat. Mitä tulee olemassa olevaan rahoitukseen, niin ei ole varmaan mikään yllätys, että tämän välinen budjetti on tällä hetkellä liian alhainen. Komission omien sanojen mukaan se on varsin vaatimaton. Jotta näin tärkeä väline voisi tavoittaa tavoitteensa, on tarpeen, että budjettia lisätään yksi tämän vaatimattoman budjetin seurauksia, joka näkyy myös tilintarkastustuomioistuimen raportissa, on se, että hyvälaatuisia hankkeita usein niitä ei hyväksytä, koska rahoitusta ei ole riittävästi. Jos nyt kysyin Planin ja Concordin toimistolta ja jäseniltä siitä, mitä mieltä he ovat tästä EIDHR-ohjelmasta, niin ähm, vastaus oli se, että kannattaako äh, näihin, näitä hankkeita edes esitellä, kun paikalliset hankkeet ovat, äh, paikallisia hankkeita varten annettava rahoitus on niin pientä ja globaalit hankkeet hankkeet, niissä kilpailu on niin suurta. Ja kuten herra Timmans sanoi, hän sanoi, että joitakin joita, jo, joitakin tällaisia hankepyyntöjä, niitä ei oteta käyttöön ensi vuonna, vaan enemminkin otetaan hankkeita odotuslistalta. Ö, ja komissio on nyt siirtymässä suoraan budjettitukeen hallituksille, eikä niinkään kansalaisyhteiskuntien, kansalaisjärjestöjen tukeen, mutta kysymys kuuluu, että onko tämä näissä maissa paras tapa auttaa väestöä. Olemme myös sitä mieltä, että tarjouskilpailujen suhteen, niin tilannetta voitaisiin parantaa. Tällä hetkellä jotkut kilpailut ovat rajoitettuja, toiset avoimia, toisissa on rajoitettuja kansallisia sääntöjä. Concord huomasi, että kaikista 2008 kilpailusta ei ollut kahden vaiheen ehdotusta, joka aiheuttaa valtaisia kustannuksia kansalaisyhteisöille järjestöille ilman mitään varsinaisia seurauksia. Olen erittäin iloinen kuullessani herra Timansia, kun hän sanoi, että mahdollisesti tämä tilanne saatetaan ratkaista tulevaisuudessa, mutta silti on vielä selkeästi joustavuuden puutetta ja siksi tämä rahoitusprosessi on joskus hyvin raskas. Mielestäni yritämme tässä aina toivita kustannustehokkaasti eikä saada aikaan niitä tuloksia, joita halutaan. Lopuksi haluaisin kiittää vielä valtuuskuntaa, val- valiokuntaa siitä, että saan puhua täällä tänään kansalaisjärjestöjen ja e, ihmisoikeusjärjestöjen puolesta. Ihmisoikeudet ja e, kehityspolitiikka ovat toisiaan tukevia asioita ja EUn e pitää olla johtavassa asemissa – näissä kysymyksissä. Erityisesti tällä ihmisoikeusvaliokunnalla on tärkeä rooli eh, siinä, että taataan ihmisoikeus- ja kehityspolitiikan johdonmukaisuus. Haluaisin ehkä kertoa eilisestä yhden esimerkin. Eilen Concord oli mukana julkistamassa tällaista policy coherence-asiakirjaa. Eh, ja siellä keskusteltiin siitä, miten tärkeää on, on keskustella yli kaikkien sektorien. Ja, ja sitten kerroin, että meillä on täällä parlamentissa aika paljon yhteistyötä ihmisoikeusalivaliokunnan ja kehitysvaliokunnan kesken. Ja mainitsin, että olimme juuri tavanneet eh, Ruotsissa toimivan eh, hallitusten välisen idea ihmisiä ja, ja he, heidän kanssaan keskustelimme demokratiatuesta. Ja sitten lupasin, että kun menin puhemiehen lounaalle, jossa keskusteltiin asioista, että otan puheeksi tämän koherenssin ja sektorien välisen yhteistyön. Ja todellakin puhemies Busek itse otti puheeksi sen, miten tärkeää on, että, että työskentelemme horisontaalisesti yli sektorirajojen myös parlamentissa ja sitten me melkein jo maatalousvaliokunnan puheenjohtajan De Castron kanssa päätimme, että järjestämme suuren eh, keskustelun ruokaturvasta, johon osallistuisivat eh, paitsi maatalousvaliokunta, ihmisoikeusalivaliokunta, niin myöskin kehitysvaliokunta ja, ja ympäristövaliokunta. Ja hän pyysi minua tekemään tästä asiasta aloitteen. Eli tällainen yhteistyö yli sektorirajojen on todella päivä päivältä polttavampi kysymys. Mutta nyt sitten meillä on mahdollisuus kuulla Leonora Rebassaa tästä ihmisoikeus- ja demokratiaverkostosta. Olkaa hyvä. Thank you, Ms. Madam Chair. Um, well, as you said, I'm, I'm Leonor Rebasa. Olen Leonor Rebasa. Työskentelen ihmisoikeuspuolustajien oikeuksien puolesta. Tämä on tällainen verkosto myös, epävirallinen eh, ihmisoikeuskansalaisjärjestöjen verkosto. Me tapaamme säännöllisesti täällä Brysselissä. Se on verkosto, jossa on nelisen toista kansainvälistä kansalaisjärjestöä, jotka työskentelevät myös yhteistyössä kansala- toimielinten kanssa ihmisoikeuksien parantamiseksi. Meillä on työryhmä, joka pyrkii tarkastelemaan sitä, miten ne vahvistaa ihmisoikeusnäkökulmaa Euroopan unionin ulkoisessa rahoituksessa. Ja sen vuoksi me olemme keskittyneet tähän Euroopan unionin EIDHR-välineeseen. Ja me uskomme, toimimme sillä tavalla, että me pyrimme tuomaan teille informaatiota meidän paikallisten kumppaneittemme kautta, koska me tiedämme, että konsultaatiota tehdään paikallisella tasolla, toki teidänkin puolestamme, mutta myös meidän kauttamme. Haluaisimme kiittää Euroopan parlamenttia sitä mahdollisuutta, että saimme tulla tänne ihmisoikeusalivaliokunnan kokoukseen. Ja uskomme myös parannettuun yhteistyöhön ja vuoropuheluun kanssanne eri asioista, mutta myös tästä rahoitusvälineestä. Me pidämme hyvänä kaikkea sitä informaatiota, mitä me saamme ja kaikki ne mahdollisuudet, joita me saamme, jotta voimme tuoda esiin huolenaiheemme. Mutta aina on toki varaa parantaa asioita. Ja erityisenä pyyntönä tai ehdotuksena meillä olisi se, että olisi ehkäpä hyvä, että sen jälkeen kun me olemme tuoneet oman osuutemme, niin me saisimme sitten palautetta toimielimiltä, koska tämä kaikkihan on oppimisprosessi, varsinkin mitä tulee ihmisoikeusasioiden rahoittamiseen. Me emme ole erikoistuneet mihinkään teknisiin yksityiskohtiin ja joskus tuntuu siltä, että meidän asiantuntemustamme ei ole otettu huomioon sen vuoksi, että emme ehkäpä toimi ihan oikealla tavalla ja sen vuoksi toimimme, että me saisimme tästä erityisestä näkökulmasta palautetta komissiolta. Tämä Euroopan osalta. Mutta kuten Aleksandra sanoi, käydään myös paikallisella tasolla tärkeää konsultointia – ja yritämme vahvistaa sitä ja tuoda, välittää eteenpäin informaatiota sitten sieltä paikallisen edustajamme kautta. Me tiedämme, että te teette tärkeää työtä käymällä vuoropuhelua kansalaisyhteis- kansalaisjärjestöjen kanssa – Välillä tässä on tiettyä ristiriitaa, varsinkin silloin kun siviiliyhteiskunta on saanut äh, rahoitusta, kommunikointi toimii hyvin, mutta silti osa kansalaisyhteiskunnasta ei tiedä, mitä te voitte heidän puolestaan tehdä, varsinkin jos puhutaan välineestä, jolla pyritään auttamaan kansalaisyhteisöä vaikeassa tilanteessa, välillä sellaisessa tilanteessa, jossa se pyrkii vain säilymään hengissä, jolloin sillä, sillä ei ehkäpä ole mahdollista päästä vaikkapa internettiin. Pidämme hyvänä Euroopan komission ilmaisemia suuntauksia. Me uskomme siihen, että paikallinen omistajuus on hyvin tärkeää ja myös tämä demokratian ja ihmisoikeusväline eh, on hyvä väline sillä paikan päällä. Mutta sitä samasta syystä on hyvin tärkeää, että tehdään järjestelmällisesti hyvää paikallista kuulemista eh, paikan päällä Ja me usko, että tässä on kysymys siitä, että te ette haluaisi niin tehdä, vaan välillä ehkäpä valtuuskunnilla ei ole kapasiteettia ja voimavaroja tehdä näin. Ja siksi uskommekin, että Euroopan parlamentilla on tässä tärkeä rooli, varsinkin liittyen siihen, mitä te aikaisemmin jo tässä mainitsitte näistä vuoropuheluista ja siitä keskustelusta, millä tavalla tulevaisuudessa nämä ulkoiset, ulkosuhteet tullaan muodostamaan. Me uskomme, että unionilla on kapasiteettia käydä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Um, on a more general um, about the, about the general scope. Mitä sitten tulee tämän välineen laajuuteen, Mielestäni on jo aika muista, että meillä on tällainen väline, väline, joka ohittaa hallituksen ja pyrkii auttamaan kansalaisyhteiskuntaa, mikä periaatteessa olisi sen hallituksen tehtävä ja se, että te kykenette tekemään yhteistyötä ja auttamaan näitä yhteiskuntia, jotka todellakin tarvitsevat tätä tukea. Ja sen vuoksi on välttämätöntä, että vahvistamme tätä välinettä ja että se voisi keskittyä todellisiin tarpeisiin. Sen vuoksi voisimme pyytää, että tämän välineen budjettia vahvistettaisiin, joka mahdollistaisi tälle välineelle vastata kansalaisyhteiskunnan todellisiin tarpeisiin. Meillä ei ole ongelmia sen suhteen, että komissio ei olisi kyennyt vastaamaan näihin tarpeisiin. Suurin ongelma ehkäpä on se, että meillä on hyviä projekteja, jotka eivät saa rahoitusta – Jotkut tarjouskilpailutkin on jouduttu keskeyttämään, koska meillä ei ole tarpeeksi rahoitusta. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että, että jotta tämä väline voisi saavuttaa tavoitteensa, on tärkeää, että sillä on soveliassa budjetti ja että se on yhteensopiva maantieteellisten ohjelmien kanssa – niin että voimme eh, vastata eh, ihmisoikeustarpeisiin siellä, missä niitä eh, on syntynyt. Kiitos erittäin paljon tästä mielipiteestä. Ja nyt näissä teidän ne nousivat aika vahvasti esiin tämä paikallisten partnerien konsultaatio ja sitten toisaalta se, että näin merkittävän instrumentin täytyy saada riittävä rahoitus ja että kaikkien näiden toimien pitää olla yhteensopivia Euroopan unionin muiden ulkosuhdetoimintojen kanssa. Mutta nyt sitten haluaisin toivottaa kollegat tervetulleeksi tähän keskusteluun ja uskon, että komission edustajat vastaavat sitten jossain vaiheessa vähän myöhemmin. Täällä on listalla nyt puheenvuoropyynnöt Rova Gomez, Herra Howitt, Rova Andrikine, Rova de Kaiser ja en tiedä haluaako Rova Lohbiller puheenvuoron, koska hänet on ilmeisesti valittu tässä asetuksen muutoksessa vihreiden ryhmän puolesta esittelijäksi. Toinen, toinen niin kuin esittelijä tässä samassa asiassa tulee PPE-ryhmästä, mutta tietääkseni häntä ei ole vielä nimetty. Oliko herra Görens halusi puheenvuoron? Ei. Voitte vielä pyytää ja nyt rouva Gomez, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairperson. Um, I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Vaikka äh, kunnioitan sitä, mitä herra Timmens sanoi, että äh, meillä on vielä vähän aikaa tämän välineen täytäntöönpano, niin silti voimme nähdä joitakin puutteita. Ja mielestäni on oikein yrittää korjata niitä tien puolivälissä, jossa nyt olemme. Ja haluaisin kiittää teitä, hyvä puheenjohtaja, siitä, että olette kutsuneet tänne myös kansalaisjärjestöjä. He ovat todella tarpeen, jotta tämä keskustelu olisi hyödyllinen ja arvostan kovasti heidän puheenvuorojaan omasta kokemuksestani, kun olen käsitellyt ihmisoikeuksia, mutta myöskin toiminut kehitysvaliokunnassa, olen hyvin paljon samaa mieltä heidän kanssaan. Olen samaa mieltä siitä, että kuulemisprosessi paikallistasolla, valtuuskuntatasolla on aika heikkoa. Ja tämä ei koske ainoastaan EIDHR, vaan tämä koskee myös ECI-tä, kehitys välinettä, joka meillä on. Ja tässä asiassa meidän on painostettava. Komissio voi todella saada aikaan muutoksen. Äh, se voi kertoa valtuuskunnilleen paikan päällä, että niiden täytyy todella kuunnella kansalaisjärjestöjä tämän välinen täytäntöönpanossa. Äh, olen käsitellyt tämän, lukenut tämän asiakirjan, jonka ihmisoikeus- ja demokratiaverkosto on meille jakanut. Se on mielestäni hyödyllinen. Olen iloinen siitä, että siinä ehdotetaan myös kansainvälisen rikosoikeustuomioistuimen selkeää mukaan ottamista. Olen kovasti samaa mieltä tästä asiasta. Ja toinen asia, jonka haluaisin sanoa, on se, että tietenkin se, minkä me täällä huomaamme, on, että rahoitusta on kovin niukalti. Todellinen budjetti on liian pieni, koska kuten näemme, leijonan osa menee itse asiassa eh, vaalitarkkailumissioihin. Meillä on työryhmä parlamentissa, jossa seurataan vaalitarkkailumissioita. Eh, ehdottaisin, että keskustelisimme myös tämän työryhmän kanssa, koska mielestäni ne arviot, jotka siellä on tehty, ovat myös hyödyllisiä, jotta voitaisiin paremmin eh, käyttää ne määrärahat eh, joita siellä käytetään. Ja tämä on ainoa kohta, jossa en ole samaa mieltä ihmisoikeus- ja demokratiaverkoston asiakirjan kanssa. Se, että tässä ehdotetaan, että sen lisäksi, että muutetaan budjettia, että ihmis, että vaalitarkkailumissiot laitetaan maantieteellisten hankkeiden alaiseksi. Minä en ole samaa mieltä tästä. Mielestäni on elintärkeää, että se pysyy eh, ihmisoikeusosaston alaisena releksissä, koska muuten menetetään täysin eh, se, että keskitytään ihmisoikeuskysymyksiin vaalitarkkailumissioiden aikana. Muuten siitä ei ole mitään hyötyä. Se on taas joku väline, jolla vastataan jonkun hallituksen pyyntöihin, eikä niinkään yritetä kannustaa demokratian siirtymiseen tai ihmisoikeuksien noudattamiseen. Joten on varmistettava, että ne määrärahat, joita käytetään EU-ssa, ne käytetään oikein ja että enemmän määrärahoja, paljon enemmän rahaa annetaan itse asiassa tälle välineelle ja niille toimille, joita tällä välineellä halutaan tukea, esimerkiksi erkien ryhmien tukeminen, rauhan rakentaminen ja konfliktien ehkäisy, kansalaisyhteiskunnan luominen. Ja olen samaa mieltä siitä, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ja naisten syrjinnän torjuminen pitää ottaa mukaan näihin tukitoimiin kuten meillä on esimerkiksi kuolemantuomio, kidutus, lapset aseellisissa konflikteissa. Pitäisi myös keskittyä naisiin ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan. Tässä oikeastaan kaikki, mitä minä halusin sanoa. Ja minun on sanottava, että olen hyvin paljon samaa mieltä heidän huolenaiheensa kanssa, että tässä komissiossa on ollut tendenssinä se, että määrärahat annetaan hankkeille, joissa annetaan suoraa budjettitukea, siis kyse on hankkeista, jotka ovat täysin hallituksen valvonnan alaisena. Siksi tämä väline on niin tärkeä. Ja meidän täytyisi yhä enemmän varmistaa, että määrärahat menevät sellaisiin hankkeisiin, joissa ei vaadita hallituksen suostumusta. Rouva Gomez, haluaisin kertoa tähän väliin, että olin aamulla komission ja ACP valtuuskunnan järjestämässä konferenssissa, jossa keskusteltiin naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista. Ja siellä oli tämä aivan sama ongelma budjettituen kanssa, että todettiin, että kun annetaan yhä enemmän budjettitukea, niin sitten pitää myös keskustella näiden valtioiden kanssa siitä, että ne priorisoivat esimerkiksi terveyspolitiikkaa ja naisten ja tyttöjen lisääntymisterveysoikeuksia, mikä ei aina ole se tilanne. Ja Tämä on mielestäni hyvin tärkeä näkökohta, joka on tullut tässä nyt keskusteluun. Haluaisin antaa varapuheenjohtaja Andrikkiinelle seuraavan puheenvuoron ja sitten Hauit de Kaiser ja Lohville. Thank you, Madam Chair. I have two... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä komissiolle. Ensinnäkin tavoite yksi Tässä paperissa sanotaan, liittyen, äh, jossa on kysymys äh, maista, joissa on äh, vakavia perusoikeuksien rikkomuksia, ja sitten niitä mainitaan siinä. Meillä me puhuimme äh, valtuuskunnassamme äh, uskonnonvapaudesta. Kysymykseni liittyy, aikooko komissio tukea EIDHR erityisissä ihmisoikeuskysymyksissä ja onko mitään erityisiä varoja osoitettu nimenomaan uskonvapaudelle tässä puitteissa. Ja vuodesta 2007 lähtien onko annettu taloudellista tukea tämänkaltaisille projekteille ja mitä suunnitelmia teillä on tulevaisuudelle? Ja toinen kysymykseni liittyy siihen, mikä on komission strategia eh, tukea toimia liittyen EUn suuntaviivoihin liittyen Kiinan, Venäjän, Iranin kaltaisten maiden kanssa ja vuoropuhelun niiden maiden kanssa. Ja sitä, että jos näissä vuoropuheluissa nämä maat eivät täytä meidän vaatimuksiamme tai odotuksiamme. Onko tämä otettu mukaan tähän uuteen strategiaan 2010-2013? Kiitos varapuheenjohtaja Anri Kiine. Sitten Rova de Kaiser, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. On totta, että äh, me olemme kamppailleet todella paljon tämän äh, ihmisoikeus- ja demokratiavälinen aikaansaamiseksi. Se on luonteeltaan edelleenkin varsin vaatimaton. Äh, tämänhetkisen budjetin osalta se ei meitä tyydytä. Ja ymmärrän, että se aiheuttaa turhautuneisuutta erityisesti kansalaisjärjestöissä. Nyt sitten kysymykseen, joka liittyy pikemminkin arviointiin. Saimme kuulla komissiosta, että kyse on vaiheesta, jossa asiaa vielä kehitellään, eikä tällä hetkellä ole mahdollista vielä vetää johtopäätöksiä. Haluaisin kuitenkin kysyä komissiolta, jos jonkunlaista oppia niin sanotusti voisi ottaa viime vuonna laaditusta raportista, johon Rankka ja minä panostimme. Siitä ainakin pureudutti vaalitarkkailukysymykseen. Me pidimme äärimmäisen tar- äh, tärkeänä sekä rahoitusta että ylipäätään vaalirahoitusmissioiden järjestämistä. Aiheeseen liittyy edelleenkin paljon äh, ongelmia ja, ja puutteita. Ne puutteet olisi nyt täytettävä ja asia olisi seurattava myöskin vaalien jälkeen. Me olemme siis työstäneet tätä aihetta ja siinä yhteydessä arviointia äh, laaditettiin herralla konsultilla ja hänelle myöskin maksettiin. Näyttää siitä, siltä, ei tästä nyt kuitenkaan ole osattu ottaa opiksi. Kiitos rouva de Geiser. Sitten herra Howitt, olkaa hyvä. Thanks very much. thank you. Uh, Kiitoksia. Olisin en olekaan pettynyt siihen, että esityslista muuttui. On hyvä, että meillä on nyt enemmän aikaa keskustella tästä asiasta ja keskustella komission kollegojen kanssa ennen kuin he lopulta eh, jättävät tämän asiakirjansa, koska toivottavasti tämä keskustelu varmasti muokkaa teidän ajatuksianne ja meillä on toivottavasti vielä uudelleen mahdollisuus tähän. Olen samaa mieltä siitä, mitä Timon sanoi aluksi. on hyvin aikaista pohtia radikaaleja ja perustavanlaatuisia muutoksia. Meidän täytyy olla ö, eh, pohtia tätä. Minä tein tarkistukset, jotka tulivat mukaan tähän ensimmäistä kertaa ja olen kiinnostunut, ei ehkä tämän kokouksen aikana, mutta minusta olisi mielenkiintoista katsoa, miten niitä on seurattu, koska tämä kyllä, nämä kyllä löytyvät jo asetuksesta. Ja sanoisin tässä erityisesti nyt kuulijoille, kansalaisjärjestöille, kansanedustajille, mutta myös komissiolle, kun puhumme työprioriteeteista ja se, mitä maksamme arvonlisäveroja ja niin poispäin, niin nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ne vaikuttavat budjetin toimivuuteen ja kyse on siitä, että poistetaan esteitä ja niin poispäin, mutta Eh, ei unohdeta sitä, mistä EIDHR on oikeastaan, mitä siinä on kyse. Se on meidän päävälineemme ihmisoikeuksien edistämiseksi eh, maailmassa. Se on suuri toivo niille, joiden ihmisoikeudet ovat vaarassa. Ja tämä ei saa nyt unohtua omissa sisäisissä keskusteluissa. Me emme saa unohtaa eh, tavoitteita. Nyt haluaisin esittää muutamia kysymyksiä. En ehkä odota aivan täysiä vastauksia mm, kattavia tänä aamuna, mutta haluaisin vielä vähän pohtia niitä vaikeita kysymyksiä eh, silloin, kun päätimme tästä asetuksesta. Ja olisi nyt hyödyllistä eh, keskustelujamme varten eh, katsoa taaksepäin ja miettiä, mitä näille asioille on tapahtunut. Eivätkä nämä ole kaikki kysymyksiä, jotka kansalaisjärjestöt ottivat esiin. Yksi liittyy riskinottamiseen. ottamiseen Meitä on joskus syytetty siitä, että pelaamme liian turvallista peliä, koska välillä on äh, vaikea äh, ottaa huomioon näitä riskialttiita tilanteita, mutta tämä on nyt se riskialtis osuus. Ja jos muistat että kuinka paljon voimme tehdä yhteistyötä oppositiopuolueiden kanssa. Tarkoituksenahan ei ole puuttua politiikkaan, mutta joskus on harmaita alueita ihmisoikeusaktivistien ja oppositiopuolueiden välillä. Ja haluaisin tietää, olemmeko tehneet riittävästi, ottaneet riittävästi riskejä, olemmeko olleet valmiita epäonnistumaan. Se on erittäin tärkeää. Ja toiseksi, Tietysti koko tämä kysymys valtavirtaistamisesta, josta kollegamme puhuivat, sanoimme, että halusimme erillisen välineen, mutta emme halunneet, että eh, siitä syntyisi kielteinen eh, vaikutus sen suhteen, mitä tehtiin maantieteellisissä ohjelmissa ja halusimme, että eh, ne toimisivat yhdessä. Ja nyt minua kiinnostaisi tietää, mitä tästä asiasta on sanottu. Olen vakuuttunut siitä, että me toimimme oikein, mutta onko se toiminut käytännössä Onko se auttanut? Tämä on tärkeä asia tietää. Sitten liittyen siihen, mitä kollegani sanoi äh, vaalitarkkailumissioista. Me haluamme tehdä enemmän vaalitarkkailumissioita, emme vähemmän, mutta suuri ongelma IDHR e on se, että äh, näihin missioihin menee niin paljon rahaa, koska ne ovat erittäin kalliita, tosittain kalliita sen takia, koska me hoidamme ne kunnolla ollaan rehellisiä ja rehellisesti sanoen voisimme käyttää vielä enemmän rahaa näihin vaalitarkkailumissioihin ja se olisi perusteltua. Mutta se, että yrittää löytää tasapainon sen välillä, että nämä missiot hoidetaan hyvin, mutta että se ei synny ihmisoikeusaktivistien kustannuksella on erittäin vaikeaa. Ei kyse ole vain siitä, että me haluamme lisää määrärahoja, ainahan me haluamme niitä lisää, vaan kyse on siitä, että puolustamme aloitteen tavoitteita. Ja lopuksi tämä kysymys siitä, kuinka rajoittavia olemme sen suhteen, mitä haluamme tehdä yksittäisten ihmisoikeuskysymysten suhteen verrattuna siihen, että meidän pitäisi jättää enemmän joustavuutta. Näin kansalaisjärjestöt sanoivat, että olemme valmiita vastaamaan kriisiin silloin, kun se tapahtuu. Se on myös erittäin tärkeä kysymys. Kukaan meistä ei ole täydellinen, emmekä me kritisoi komissiota, mutta nämä ovat avainkysymyksiä ja toivon, että voimme ainakin ottaa ne esille tämä aamuna. Ne ovat osa vuoropuhelua, kun tarkastelemme tätä strategiaa. Kiitos herra Howitt. Listalla on nyt Eh, Lohbiller, Görens ja Ojuland ja pyytäisin, että te olette suhteellisen tiivissanaisia sen takia, että me tarvitsemme vielä vastauksia meidän puhujiltamme ja sitten meillä on vielä vieras Global Parliamentarians eh, Actionista. Eli haluaisin antaa puheenvuoron Rova Lohbillerille. Thank you, Madam Chair. I think for me... Kiitos uutena parlamentaarikkona. On todella vaikuttavaa tämä, mitä kaikkea on tehty tällä rahamäärällä. Tämä on hyvä asia, mutta kuitenkin me kuulemme, että monia projekteja on jouduttu tai niitä ei ole voitu hyväksyä sen vuoksi, että ei ole tarpeeksi rahaa. Ja sen vuoksi tämän budjetin tulisi olla korkeampi. Ja ehkäpä meidän pitäisi myös tarkastella Minkä kaltaisia projekteja pitäisi rahoittaa tällä välineellä tai jollain toisella välineellä, kuten esimerkiksi ähm, liittymistä valmisteleva väline? Joten tämä saattaisi ehkä olla keino saada enemmän rahaa ihmisoikeus- ja demokratiaprojektille. Ja kuten sanoitte, äh, ihmisoikeuksien korkea komissaari äh, oli äh, täällä ja kun hän puhui, hän sanoi myös, että hän on kiitollinen siitä rahoituksesta, jota hän saa tämän välineen kautta. Mutta hän myös selkeästi sanoi, että hänen rahansa hän tarvitsee myös lisää rahaa ja sen vuoksi on tarvetta, että me käytämme myös niitä välineitä. Meidän täytyisi vahvistaa näitä paikallisia valtuuskuntia ja toimia yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa niin, että kaikesta tulee vielä avoimempaa. Eihän tämä ole mikään uusi asia, tämä on otettu esiin aikaisemmissakin keskusteluissa, mutta vaikuttaa siltä, että tämä on prosessi, joka ei ole vielä tyydyttävä, joten tämän parissa täytyy vielä työskennellä. Tukisin myös sitä, mitä herra Timans sanoi, eli olisi hyvä ottaa mukaan taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet. On erittäin tärkeää esimerkiksi, että ammattiyhdistysliikkeellä on mahdollisuus työskennellä pakkotyötä vastaan, mutta on tärkeää, että me myös osoitamme, että me olemme ymmärtäneet tämän ihmisoikeusnäkökulman niin, että tässä ei ole minkäännäköistä hierarkiaa näiden oikeuksien välillä, vaan kaikki oikeudet ovat yhtä tärkeitä olen lukenut, että menneisyydessä on, ollut, on tehty päätöksiä, jotka eivät välttämättä ole olleet hyviä. Ja sen vuoksi on päätetty, että enää ei esimerkiksi rahoitettaisi kidutuksen uhrien traumakeskuksia. Me saimme tällaisen luettelon 50 kuntoutuskeskuksesta ympäri Eurooppaa, josta sanotaan, että tämän päätöksen perusteella niillä ei enää ole tarpeeksi rahaa. Voin puhua nyt Saksan nimissä. Ne ovat menettäneet nämä unionin tukirahat ja sen vuoksi rahaa on vain kolmen tällaisen traumakeskuksen rahoittamiseen ja se ei riitä. Ja sen vuoksi meidän täytyisi tarkastella tällaisia yksittäisiä päätöksiä, jotka ovat heikentäneet ihmisoikeusagendaa. Ja sitten vielä viimeinen kommentti tai kysymys. Luin, että paljon energiaa käytetään siihen, että oltaisiin näkyvämpiä ja voitaisiin kommunikoida paremmin tästä instrumentista ulospäin. Ja se on yleisesti ottaen ihan hyvä asia. Mutta arvioimmeko myös, että riittääkö tämä? Tässä on esimerkiksi luettelo tällaista ää, aiheista, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin – Käytetäänkö rahaa äh, enemmän, tai käytetäänkö tätä rahaa, joka käytetään tämän, tämän välineen mainostamiseen, onko se tehokasta käyttöä? Kiitos rouva Lohbille näistä näkökohdista. Sitten herra Görens, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen samalla linjoilla niiden kanssa, jotka ovat valitelleet budjetin vähäisyyttä. On, siis meillä on varsin vaatimaton rahasumma käytössämme, mutta Haluaisin vielä muihinkin puutteisiin äh, palata. Eli joten päätös, päätöksentekojärjestelmään ja, ja ihmisoikeus äh, kysymysten hallinnointi Euroopan unionin ulkopuolella äh, ongelmia ja, ja vaikeita kohtia on paljonkin. Esimerkiksi 150 vuotta sitten jo Ranskan vallankumouksen yhdessä, yhteydessä törmättiin erilaisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin, joita tuon seurauksena syntyi ja välillä tuntui, että ole päästy puusta pitkään. Nyt jos ajattelee asiaa konkreettisesti, jos haluamme päästä eteenpäin ihan jo ruohon juuri tasolta, niin on mietittävä sitä, onko kyse henkilöiden oikeuksista, kun puhumme ihmisoikeuksista. Jos näin on, niin silloin meidän on pureuduttava yksittäiseen ihmiseen ja, ja mietittävä sitä, millä tavoin näitä oikeuksia voidaan käytännössä edistää. En, en tiedä, onko teillä jotain esteitä, joihin olette törmänneet komission työssä. No sitten, jos ajatellaan synnyttämisen oikeudesta, pidetäänkö sitä ihmisoikeutena? Entä onko oikeus ruokaan? Kuuluuko se tähän oikeuden käsitteeseen? Jos näin on, niin, niin siihenkin on puututtava. Entä sitten rokotusoikeudet? Onko ihmisellä oikeus saada rokotuksia? Jos täytyy rokottaa vaikkapa miljardi ihmistä tämänhetkisten varojen puitteissa ongelma on aika valtaissa. Mistä, miten oikeudet siis käsitetään? Toisaalta onko kehittyvien maiden ihmisillä erilaiset oikeudet kuin muilla? Nämä ovat peruskysymyksiä, joita mielestäni olisi syytä miettiä ja siksi ehdottaisinkin, että teidän piirissä ne asetettaisiin jonkunlainen pohdinta, harkintaryhmä, johon muutama parlamenttiedustajakin voisin osallistua. Siellä voitaisiin miettiä ihmisoikeuspolitiikan horisontaalista puolta, miettiä niitä esteitä, joihin törmätään. Myöskin kansalaisjärjestöltä voitaisiin pyytää tähän tukea. Ja, ja ylipäätään, jos ajattelemme keskusteluita kumppaneittemme kanssa, Kiinan tai muiden osapuolten kanssa, usein keskustelut pysähtyvät heti alkuunsa. Ja luonnollisesti ehdotan tätä eh, aivan epämuodollisessa mallissa, mutta toivoisin, että tätä kautta voitaisiin saada aikaiseksi kodifioitu eh, ratkaisu siitä, millä tavoin eh, sosiaaliset taloudelliset kysymykset linkitetään yhteen ja päästäisiin myöskin strategisesti tässä eteenpäin. Kiitos herra Görens erittäin mielenkiintoisista näkökohdista. Ja, ää, eh, nyt sitten vielä rouva Ojuland. Eh, minun on puheenjohtajana kuitenkin sanottava, että meillä on aika tiukka aikataulu ja olen pahoillani, että viimeiset listalla aina joutuvat hiukan kärsimään tällaisista. Ja, ja tota, sitten, koska mä haluaisin vielä antaa puheenvuoron varsinkin komissiolle, mutta lyhyesti myös Rova Berassalle ja Rova Makarofille. Ja sitten meillä on, ottakaa huomioon, että meillä on vielä nigerialainen vieras tämän asiakohdan jälkeen. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. So, um, probably the, issue... Kiitoksia asia, jonka minä halusin ottaa esille, vaatii paljon enemmän aikaa kuin minulla nyt on, mutta minä olen uusi parlamentin jäsen, uusi valiokunnassa. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä olette täällä sanoneet ja tämä asia on minulle erittäin tärkeä, mutta olen pahoillani, älkää nyt ymmärtäkö tätä väärin, mutta osittain minusta vaikuttaa, että tämä on hiukan eilispäivän asia ja että meidän täytyy katsoa enemmän tulevaisuuteen. Meidän tulisi katsoa, miten voimme todella investoida näihin kehitysmaihin, jotta ne voivat todella muuttaa yhteiskuntiaan niin, että niistä tulee demokraattisia ja ihmisoikeuksia kunnioittavia. Se, mitä minä tarkoitan, kun täällä nyt keskustelemme budjetista, niin ne hankkeet, joihin me investoimme, meidän tarvitsemme enemmän. Meidän täytyy investoida enemmän hankkeisiin, jotka käsittelevät tietoyhteiskuntaa, tieto- ja viestintäteknologiaa lähtien kouluista. Jos me todella haluamme muuttaa näitä yhteiskuntia, me tarvitsemme uusia sukupolvia, jotka ovat jolla on tietokonelukutaitoa ja tämä on myös osa ihmisoikeuksia selkeästi varmasti eh, ihmiset saavat sitten enemmän tietoa ja pääsy vapaaseen tietoon on myös ihmisoikeus. Me elämme eh, nyt sellaisella vuosisadalla, jossa tietoteknologia eh, ja viestintäteknologia on tärkeää ja jotta siinä vaiheessa, kun todella voimme investoida näissä maissa myös tälle alalle, niin investoimme tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitos näistä näkökohdista, Rouva Ojulan. Nyt sitten haluaisin antaa komissiolle puheenvuoron, ihan miten haluatte, herra Buratsis ja, ja herra Timans. Herra Buratsis. Madame la Présidente, je vais essayer d'être un euh, Puheenjohtaja, pyrin vastaamaan lyhyesti ja synteettisesti, joskin täällä on sitten paljon kysymyksiä otettu moninaisia aiheita esiin. Haluan nyt siis keskittyä nimenomaan faktoihin. Lähden liikkeelle aiheesta, jota Concordin edustaja käsitteli yhtä lailla kuin Ruva Gomeskin täältä parlamentista. Kyllä se oli suorasta budjettituesta. Rajat tämän rahoitusvälinen ja kontra kansalaisjärjestöjen rahoituksen välillä ovat selvät. Kans, kaikkia yhteistyöhankkeita varten ei ole päästy edes parinkymmenen, parinkymmenen viiden prosentin lukujen yli viime aikoina sitten. Nähtävästi jotenkin lukuja on tulkittu huonosti, mutta nyt kun puhumme vuodesta 2009, me olemme käyttäneet vaalitarkkailu kuitenkin 23 miljoonaa euroa. 24 nähtävästi tullaan vielä maksamaan, eli lähestulkoon 48 miljoonan summista on kyse. Totta on, että se ei ole riittävää, mutta ei se täysin vähäpätöinenkään summa ole. Nimenomaan siksi, että me pyrimme olemaan varsin säästäväisiä ja, ja, ja puolustamaan samanaikaisesti ihmisoikeuksia. Nyt sitten konsultointi liittyen siitä tarkasteltaessa ottaa huomioon tällä esitetyt kysymykset viestintätuotteista. Kuuleminen on siis seikka, johon ennen vuotta 2003, siis hajauttamista ennen, me olimme, eh, emme, emme ole kovinkaan tottuneita käsittelemään tämän tyyppisiä kysymyksiä, varsinkaan eh, paikallisten eh, väestön edustajien kanssa Meillä on selkeät velvoitteet tällä alalla. Me olemme jo päässeet eteenpäin, en nyt luonnollisesti ole millään tavoin täydellisesti onnistuneet, mutta joka tapauksessa tällaisia konsultointihankkeita on toteutettu. Jokainen voi niihin tutustua. Niitä on kehitetty jo vuosi vuodelta ja niistä löytyy tietoa ja, ja sen perusteella voidaan todeta, että tilanne on, on vuosittain parantunut suhteessa lähtökohtaan. Sitten toinen eh, seikka, nimittäin tilintarkastustuomioistuin, se käy suorastaan todisteesta. Myöskin neuvosto, budjettivaliokunta, kehitysvaliokunta ovat eh, tähän eh, panostaneet ja todenneet, että myöskin tilien osalta ollaan otettu edistysaskeleita vuosittain. Joskus tulkintaongelmia on, mutta joka tapauksessa kattoa ei ole ylitetty ja mielestäni tämä on se toimintamalli, jota meidän jatkossakin käytettävä. Sitten viestintään liittyen 60 valtuuskuntaa on järjestänyt esimerkiksi kidutuksen tai, tai muihin ongelmiin liittyviä kokouksia, tapahtumia, näyttelyitä tai, tai muun tyyppisiä tilaisuuksia. Esimerkiksi eräs kansallinen suuri TV kanava myös, myös tukee meitä, nimittäin Euronews tässä tapauksessa. Totta on, että kansallisella tasolla on vielä sarka kynnettävänä. Rova Gomez on toivon mukaan Tukholmassa ensi viikolla mukana, nimittäin me olemme ottaneet Tukholman Euroopan kehityspäiville ihmisoikeudet äh, aivan avainasemaan ja tulemme esittelemään siellä vaalitarkkailun äh, historian viimeiseltä 15 vuodelta. Ja niin kuin sanottu, tämä on tapahtuma, joka järjestetään Ruotsin puheenjohtajuuden aikana. Sitten vielä äh, meidän osallist puuttumisemme elvytyskeskuksiin ja jälleenrakennustoimintaan. Nämä ovat keskuksia, jotka ovat jo nyt olemassa ja ne saavat varoja. Meiltä on aika loppumassa, joten pyytäisin, että päätätte ja sitten ehkä herra Tiimans. Yeah, Mr. But as, as you both know, we have the... Herra Tiemans, niin kuten tiedätte, meillä on työryhmä tästä välineestä. Tämä tarkoittaa, että jäsenet menevät yksityiskohtiin eh, tämän keskustelun jälkeen. Joten meidän ei tarvitse tehdä sitä täällä, mutta herra tiimans, ehkä teillä on muutama eh, asia. I found the debate and the question. Puheenjohtaja, keskustelu ja jäsenten esittämät kysymykset olivat mielestäni kovastikin mielenkiintoisia. Ja monet niistä vaativatkin eh, syvempää keskustelua. Mutta kuten teidän eh, sihteeristönne tietää, olen viikkoja jo pyytänyt, eh, voisimmeko järjestää tällaisen epävirallisen kokouksen tämän strategian uudistamisesta. Meillä on aikamoiset aikapaineet päästä eteenpäin liittyen tähän uuden strategian asiakirjaan, joten en nyt tässä pyri vastaamaan kaikille. Otan vain pari kohtaa. Me olemme ensimmäiset, jotka sanomme kyllä sille, että saisimme suuremman budjetin ihmisoikeuksille, mutta ei se ole meidän käsissämme. Mitä tulee paikallisen tason kuulemiseen, pyrimme Ekon kollegoiden kanssa yhdessä ponnistelemaan ollaksemme parempia tällä tasolla. Mutta älkää unohtako, että meidän delegaatiomme sen myötä, mikäli eh, Lissabonin sopimus eh, astuu voimaan, vaatii aikamoista prioriteettien tasapainottelua. ICC, se on jo yksi avaintavoitteita rahoituksessa strategian tavoitteessa neljä ja naisia tyttölapsiin kohdistuva väkivalta on mukana jo nykyisessä strategiassa ja sitä vahvistetaan jatkossakin, kun se otetaan mukaan näihin uusiin suuntaviivoihin. Ja sitten uskonvapaus on jo yksi tavoite nykyisessä strategiassa. Ja tämä otetaan esiin ei ainoastaan EIDHRn kautta, vaan myös kahdenkeskeisissä vuoropuheluissa. Mitä tulee EU-suuntaviivoihin, konsultoinnista ja vuoropuhelusta – niin tällä välineellä äh, rahoitetaan ainoastaan seminaaria, varsinaista vuoropuhelua äh, rahoitetaan muista kohdista. De Kaiserille liittyen valvon, äh, Salafrankan raportin seurantaan unohdin mainita, että tavoitteessa viisi tavoite kaksi tässä tarkistelussa. Siinä me tulemme tekemään erityisen viittauksen välttämättömään seuraataan ja ottamaan siihen mukaan kansalaisyhteiskunnan. Tämä on erityisesti täällä mainittu. Olen pahoillani, jos en sitä sanonut. Meillä on myös muita suosituksia, jotka liittyvät parlamentin mietintöön. Hauit otti esiin koko joukon tärkeitä asioita, joista emme välttämättä nyt voi puhua, eikä hän ole enää edes paikalla. Sitten vielä kysymys liittyen budjetin nostamiseen. Mitä tulee korkean komissaariin paikkaan? Sitä on mainittu jo EIDHR, se on ainoa kansainvälinen järjestö, joka saa rahoitusta pysyvällä pysyvältä pohjalta, jota ei ole rahoitusta komissiolta, jota ei ole korvamerkitty. Ja se on vuosittain noin 4 miljoonan euron suuruinen summa. Joten haluamme, että tämä on mukana tässä asetuksessa. Görensille en voi antaa mitään sitoumuksia tällä hetkellä siitä, että me perustaisimme tällaisen tutkimusyksikön. Toki asia on tärkeä, mutta ehkäpä tämä on enemmänkin tämän parlamentin alivaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan välinen asia. Puheenjohtaja järjestäkäämme tämä työryhmä mahdollisimman nopeasti, niin voimme mennä syvemmälle näissä asioissa. Kiitos. Herra Tiimans, meidän vakava tarkoituksemme on järjestää tämä työryhmän kokous mahdollisimman pian, koska tämä on todella meille sekä komissiolle että, että parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnalle aivan prioriteettikysymys nyt tällä hetkellä. Ja todellakin näin tulee tapahtumaan. Ja sitten haluaisin ehkä vielä sanoa tässä, että yleisesti ottaen edustajat voisivat eh, kysyä sihteeristöstä neuvoja, kun he osallistuvat erilaisiin eh, maantieteellisiin delegaatioihin ja tuota, voisivat vierailla näissä tällä instrumentilla rahoitettavissa kohteissa, että niitä on runsaasti ja, ja kun te matkustatte Turkkiin, niin, niin, kysykää, mitä projekteja rahoitetaan Turkissa. Ja sattumalta onkin niin, että me kuulemme täällä erästä turkkilaista järjestöä, joka saa rahoitusta tästä demokratiainstituutista. Tämä tapahtuu jo seuraavassa kokouksessamme. Ja muistakaa se suullinen kysymys täysistunnossa, joka saattaa olla jo ensi tiistaina, joka koskee demokratiatukea. Se huono uutinen lopuksi on ollut se, että talousarviovaliokunta nähtävästi ei ole tukenut AFET-valiokunnan esittämiä lisäyksiä EIDHRn budjettiin vuodelle 2010. Tässä meillä olisi ehkä ollut tällainen lobbaustehtävä, mutta katsotaan mitä on tehtävissä. No niin, kiitos tästä keskustelusta ja sitten voimme siirtyä kohtaan kuusi, jossa on yksi asia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi äh, Parliamentarians for Global Action-järjestön äh, äh, työvaliokunnan puheenjohtajan, senaattori Bassi Eva Henshan Nigeriasta. Ja hän on täällä sen takia, että parlamentissa järjestetään tänään keskustelutilaisuus ähm, äh, kansainvälisen rikostuomioistuimen äh, presidentin kanssa. Ja tämä, muuten, tämä tilaisuus on suoraan, suoraan meidän valiokuntamme kokouksen jälkeen. Äh, eli tervetuloa senaattori Eva Henshaw ja tiedän, että herra Prodi kaikista meidän jäsenistämme on hyvin aktiivinen tässä Global Parliamentarians for Global Action järjestössä ja haluaisin kysyä, että haluaisiko herra Brody toivottaa senaattorin vieraamme tervetulleeksi ja, ja ehkä sanoa pari sanaa. Olkaa hyvä, herra Brody. Grazie, signora Presidente. Kiitos puheenjohtaja varsin lyhyesti, koska koska toinen aloitetilaisuus alkaa juuri se 5G2 salissa, jossa käsitellään kansainvälistä rikostuomioistuinta. Siellä tulee olemaan läsnä myöskin koko äh, rikostuomioistuimen presidentti, tuomari Zoom, joka tulee johtamaan tilaisuutta. Olette kaikki tervetulleita saliin 5G2. Ja eri toten haluaisin kertoa teille eh, tuosta aloitteesta. Kyse on Parliamentarians for Global Action aloitteesta, joka on yksi parlamentaarikkojen eh, yhdistyksistä. Siellä toiminta on varsin eh, aktiivista ja, ja vireää. Se on merkittävä ja strateginen toimintatapa, jonka kautta voidaan äh, keskustella kansainvälisen rikostuomioistuimen työstä ja, ja liittää se myöskin Rooman sopimuksiin ja, ja laajentumiseen ja luonnollisesti myöskin muihin maihin, vaikkapa nyt Japaniin. Edelleenkin äh, Yhdysvaltain ongelma on ratkaisematta, mutta pyrimme pikkuhiljaa löytämään siihenkin ratkaisun, koska niin kuin sanottu, objektiivisia ongelmia tuossa vielä on. Tässä tämä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Prodia. Minäkin kuulun tähän järjestöön, että on, on miellyttävää nyt toivottaa senaattori tervetulleeksi ja voitte Minulla on valitettavasti sanottavaa, että me olemme aika pitkälle käyttäneet aikamme Toivottavasti tämä on ollut mielenkiintoinen eh, kokemus osallistua tähän alivaliokunnan kokoukseen, mutta teillä olisi kolme minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että minulla on kunnia ja etuoikeus olla täällä, ei vain PCAn puheenjohtajana, vaan myöskin nigerialaisena parlamentin jäsenä olen ollut tämän järjestön puheenjohtaja jo viimeisen kahden vuoden aikana ja se on parlamentaarikkojen verkosto. Meitä on noin tuhat, noin 130 parlamentissa ympäri maailmaa ja vaikka meillä onkin erilaisia ohjelmia, kestävä kehitys, rauha ja demokratia, kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntöohjelma on meidän tärkein ohjelmamme ja siinä me teemme työtä varmistaaksemme, että kaikki maailman maat liittyisivät Rooman sopimukseen noin 65 näistä 130 parlamentista on allekirjoittanut nyt sopimuksen meidän järjestömme kautta, joten me olemme tehneet kovasti työtä tämän asian suhteen. Mm, ne viimeiset maat, jotka ovat tulleet mukaan, on Chili ja Tsekin tasavalta vuonna 2009, Kukin saaret, Surinam ja Madagaskar vuonna 2008. Nigerialaisena haluaisin sanoa, että ihmisoikeus- ja demokratiakysymykset ovat myös meille erittäin tärkeitä ja erityisesti olemme aktiivisia Länsi-Afrikan alueella varmistaaksemme siellä rauhaa ja vakuutta, vakautta. Kuten tiedätte, meillä oli erittäin tärkeä rooli Sierra Leoneessa ja Liberialassa syntyneessä konfliktissa, joka päättyi entisen Liberian presidentin luovuttamiseen kansainvälisen tuomioistuimen eteen. Me arvostamme kumppanuutta, jota koemme Euroopan unionin valtioiden taholta ja järjestöjen taholta ja toivottavasti tämä kumppanuus jatkuu. Haluaisin vielä sanoa, että kuten tiedätte, muutama viikko sitten syntyi levottomuuksia Gineassa. Nigeria on yrittänyt ryhtyä toimiin saada aikaan normaalitilan siellä, mutta viimeisen minuuttien, viimeisten aikojen aikana olemme kuulleet, että ICC aloittaa tutkimukset Ginean tapahtumien suhteen. Te, jotka ette tiedä tästä Jotkut ihmiset osallistuivat eräänlaiseen tapahtumaan stadionilla ja monet heistä ammuttiin. Järjestömme käsittelee ihmisoikeuskysymyksiä ja oikeuskysymyksiä kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on se, että yritetään varmistaa pienaseiden ja kevyiden aseiden käyttö ja toisaalta halutaan, että liitytään Rooman sopimukseen. lopuksi haluaisin toistaa sen kutsun, jonka herra Brody jo täällä esitti. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan 5G2 kokoukseen, jossa tuomioistuimen puheenjohtaja puhuu meille. sanoista ja jos me olisimme saaneet tiedon tästä teidän tärkeästä tilaisuudestanne vähän aikaisemmin, niin olisimme voineet jotenkin valmistautua siihen, mutta valitettavasti uskon, että tieto tuli vähän liian myöhään. Eh, mutta todellakin on hienoa, että ihmisoikeus, tai siis kansainvälisen rikostuomioistuimen presidentti on täällä tänään ja oli minulle itsellenikin hyvin vaikuttava kokemus, kun näin Liberian presidentin, kun hän istui siellä lasiseinän takana ja, ja syyttäjän todistajat kertoivat, mitä kaikkea oli tapahtunut Liberiassa. Ja suosittelen kaikille teille, että käykää Haagissa, käykää kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Siellähän voi jokainen vierailla. No niin, ja, ja toivotan teille kaikkia hyvää ja koitamme ottaa selvää myös Parliamentarians for Global Action järjestöstä, että voimme ehkä osallistua siihen aktiivisemmin. Ja kiitos kollega Prodille myös tästä. Ja nyt sitten voimme todeta, että eh, teidän mainitsemanne Ginean kysymys on parlamentissa täysistunnon esityslistalla kiireellisenä päätöslauselmaesityksenä ensi viikon torstaille. Ja me tulemme siitä keskustelemaan. Ja kiitos kaikille. Tämä on ollut erittäin tärkeä kokous ja, on, täällä on ollut miellyttävä havaita paljon kollegoja, jotka ovat osallistuneet tähän kokoukseen ja nyt sitten päätämme kokouksen. Kiitos.